heitä ei aina tunnusteta. Haluan kiittää kaikkia avustajia. Kiitos. Hyvän. Kiitos Ruomek Evan. Tämä päättää keskustelumme ja huomenna äänestämme kello 12. Ja huomenna istunto jatkuu ja esityslista on parlamentin verkkosivustoilla Eh, näkyvissä. Nyt istunto keskeytetään.